poliittiset taustat ymmärrän kyllä. yksinkertaistettu menettely 138 artiklan mukaan yleisestä mietinnöstä ensimmäisenä Nikolaskun mietintö nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mietintö on hyväksytty. Sitten Tainin mietintö. Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudessa vaikutukset nimenomaan näistä salkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Myös Kervatainilta seuraava mietintö. Avivarallisuussuhteista äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Sitten herra Kramerin mietintö eurooppalaisen liikenneteknologiastrategian tukemisesta tulevaisuudeksi, tulevaisuuden kestävälle kuudestamiseksi, niin tuon äänestyssäännöt alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Herra Liisa, oletteko tekin? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Sitten on Toneskun mietintö. Ah, esittelijäkin on paikalla jo. Tervetuloa sydämellisesti. Herra Kramer, mietintönä hyväksytty. <laughs> Ich nehme an, es war der Fahrstuhl. Oletan, että ongelmana oli hissi. Sitten Rava Antoneskun mietintö oikeus asianajan rikosoikeudenkäyntimenettelyssä ja oikeusilmoittaa pidätyksestä. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestys näin muutetusta ehdotuksesta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten nimenhuoltoäänestyksen lainsäädäntöpäätös oleva ehdotus. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Rova Antoneskulle. Sitten kollega Sanchez Presedon mietintö asuntomaisuutta koskevat luottosopimukset. Tar- tarkistusryhmä 1, 117 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Näin 1-116 raukeavat ja blokki 1 näin ehdotettu, näin muutettu ehdotus puolesta vastaan ja hyväksytty. Herra Sanchez Presedo, olette pyytänyt puheenvuoroa ennen äänestystä lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Trilogin jälkeen ainoa tekninen kysymys on vielä auki. Se liittyy kansallisen lainsäädäntöön siirtämiseen. Ja tässä äh, eri äh, esittelyn kuulemisen jälkeen ja koordinaattoreiden kuulemisen jälkeen pyytäisin, että 57.2 artiklan mukaisesti tätä äänestystä lykättäisiin, jotta voitaisiin todella saada vielä neuvottelut päätöksen äh, neuvoston kanssa mahdollisimman pian der berichterstatter beantragt die vertagung nach artikel. esittelijä viisikymmentäseitsemän artiklan mukaisesti pyytää lykkäystä näin ymmärsin kuka on puolesta vastaan tyhjää eli loppuäänestys lykätään. Sitten Rova McCartin mietintö sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi. Tarkistus kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenomaan nimenhuutoäänestyssäännöt alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Blokki 2 ja raukea, joten muutettu ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lain säädäntöväisellä sama ehdotus niin äänestysäännöstä alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut, Rova McCarthy. Sitten kollega Grubarczykin mietintö. 2187. Kalavarion säilyttämistä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren peltti ja Jutirooman vesialueella. Yhdestä kolmeen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin muutettu ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys lainsäädäntöpäätöksestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Krovarczykille onnittelut. Sitten aiemman puhemiehen kollega Pusikin mietintä energia sisämarkkinoista. Kohta kolme alkuperäistekstissä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Kohta kolme on hyväksytty. Kohta 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 27, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestys toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 40 alkuperäisestä tekstistä ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44. teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty. Selvä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa toinen osa 59. Äänestys päättyy. Hylätty. 65 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinensa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös kokonaistekstinä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut kollega Busekille. kollega Kleva Kekusin mietintä. osana kohesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano ja vaikutus. Kohta neljä, kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 19 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 55. Yksi, sieltä 55 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 57 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätösalaselma kokonaistekstinä äänestysäännöstä alkaa. Ovat kaikki jäsenet äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy siis. Hyväksytty. Onnittelut, rouva Kleva. Sitten kollega Milanan mietintö, joka esittelijänä on pyytänyt puheenvuoroa hänen äänestystä. Kollega Milan, Milan missä olette? Olkaa hyvä. Solo per una correzione tecnica. Niin, ihan tekninen korjaus, puhemies. Mietintö on laadittu ennen tämän vuoden helmikuun, äh, anteeksi, heinäkuun alkua, joten Kroatia on tässä nyt Kroatia mainittu hakija jäsenenä taikka pian jäseneksi tulevana jäsenenä, mutta silloinhan se oli jo jäsen, eli se tulee korjata. Minulle on vakuutettu palveluista, että nämä kaikki kieliversiot tulevat. Selvä, kiitos. Kohta neljä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan selvä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niukasti hyväksytty. Kohta 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys lainsäädäntöpäätösalaisuudesta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut herra Milanalle. Se Tende Langen mietintö, tulkkaustoiminnan tehostaminen ja sen kustannustehokkuuden parantaminen Euroopan parlamentissa. Oikein hyvä. On vaihtoehtoinen ehdotus, Niin ei kun vielä uudestaan. On sosialistien ehdotus. Isku. Siis vaihtoehtoinen ehdotus. SD-ryhmältä. Ja tästä äänestetään nimenhuutoäänestyksessä ensin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oh, der Anschlag ist angenommen. Tämä isku tai kohtaus on hyväksytty. Puhemies vitsailee. Eli valiokunnan tekstitys teksti raukeaa, joten tämä sosiaalista neuvot hyväksytään. Tämän päivän kaunein mietintö, kollega Fox, on, ehdot, on esittänyt mietintöä rahapeleistä sisämarkkinoilla sähköisiä sellaisia. Tässä ehdotettiin vedonlyöntiä äänestyksen tuloksesta aiemmin kohta kaksi alkuperäisessä tekstissä kahdessa osassa. Ensin, nimenhuutoäänestyksen ensimmäinen se äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hylätty. Kohta viisi alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 19. No sehän oli selvästi hyväksytty, hyvät ihmiset. No, olkoon. Eikö hyväksytty? Kiitos, kiitos. Kohta 19. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta Toinen osa tarkistetaan, selvä. Nimenhuutoäänestys, koneellinen tarkistus alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää. Pitäisi olla sama enemmistö minun mielestäni, vai halutaanko tarkistaa? Selvä, kolmasosa, koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hylätty. Kohta 28 tuo Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on kyllä nyt hyväksytty. 29. äänestys Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Myöskin hyväksytty. Kohta 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 53 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tässä vasemmalla puolella alkaa olla viittausväsymystä. Se ei yleensä, mutta vain tänään. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 61. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64. Nimenhuuto Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten päätöslauselma koko tekstistä äänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut herra Fuxille. Hyvät naiset herrat. Nyt täytyy tehdä henkilöä koskeva päätös. Lyhyt tiedotus Luigi Berlingerin nimittämisestä on kyse. Työjärjestyksen mukaan nimittämisestä nimenomaan asianomaiseen valiokuntaan. Siis nyt on kysymys sinisestä lampusta, mutta aina, voitte äänestää kyllä tai tyhjää, kuten aina. Eli mutta salainen äänestys. Sitä kun sen mukainen nimitys Berlingerin osalta äänestys alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. herra Bellinger on, on valittu. Onnettelut. Ja tulkki korjaa siis artikla 255. Sitten äänestysselitykset. Ja äänestysselitysten osalta istuntoa johtaa kollega Vlasak.